So, dear colleague. No niin, hyvät kollegat. Me aloitimme kello yhdeksän yhdessä Imkon kanssa, joten emme tässä ole suinkaan seitsemän minuuttia myöhässä. Joten kyllä tässä ihan ajoissa ollaan. Meillä oli hedelmällinen keskustelu kulttuurisista tuotteista ja tuontien, tuonnin valvonnasta. Mutta nyt Siirrymme tähän Intan kokoukseen, kohta yksi. Intan kokouksen äh, esityslistalla on esityslistan hyväksyminen, eli tuo kohta kaksi. Toivotaanko tähän muutoksia? Ei näytetä toivovan, joten esityslista on hyväksytty. Sitten kohta kolme. Pöytäkirjojen hyväksyntä. Tässähän sääntönä on, jos vastustusta ei tule, niin pöytäkirjat hyväksytään sitten kokouksen päätteeksi. Sitten kohta neljä. Koordinaattoreiden päätökset. Sama sääntö kuin pöytäkirjojen kohdalla. Kohta viisi. ilmoitukset minun puoleltani. Tämä kokous, niin kuin yleensäkin, menee verkkoon, joten puhukaa selkeästi ja pitäkää mielessänne, että kaikki tuolla internetissä näkevät teidät ja tässä tosiaankin miljoonat ihmiset kuuntelevat, että Helsingistä Tessalonikiin ja Lissabonista Lyneburiin asti. Sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi Elsi Kataisen Aldesta. Hän seuraa tässä Hannu Takkulaa ja myöskin Suomesta. Tervetuloa ja kaikkea hyvää työllenne. ENF on nimittänyt Frans Jameen ENFn koordinaattoriksi. No, sitten pääsemmekin välittömästi kohtaan kuusi, elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuus. Ja nyt tässä on se ongelma, että valmistelija puuttuu Kyseessä on edustaja Kelly. Onko kansanpuolueella jotakin tietoa, missä hän on? So, um, this is, um, a report. Kyseessä on lausunto Agrin mietintöön. Agri on vastuuvaliokunta. Tässä elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudessa Agri haluaa vaikuttaa komission työhön ja komission totta kai täytyy esittää oma ehdotuksensa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi. Ja tätä keskusteluahan käydään myöskin monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja me odotamme, että komissio tulee tekemään ehdotuksia mahdollisimman pian, ehkäpä jo toukokuun loppuun mennessä. Mutta annan nyt puheenvuoron tässä aluksi komissiolle. Ehkäpä komissio voi kertoa hiukan, miten se näkee tämän uudistuksen ja miltä myöskin komission työn aikataulu näyttää. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll be, I'll be very brief. Kiitokset lyhyesti vain. Me tosiaan aiomme esittää lainsäädäntöehdotuksia toukokuun loppuvaiheessa ja siinä otetaan sitten huomioon toki sen rahoituskehyksen ehdotukset komissiosta. Nehän määrittelevät pitkälti tulevan myös maatalouspolitiikassa. En voi yksityiskohtaisemmin nyt teille tästä seuraavasta maatalousuudistuksesta puhua. Me pyrimme todella nyt sitten saamaan modernin maatalouspolitiikan aikaan, jolla sitten ilmastonmuutostavoitteet saataisiin hillittyä ja myös sitten YK tavoitteet. Pyrimme saamaan sellaisen yhteisen maatalouspolitiikan, jossa rahoitustuki maataloustuottajille kulkee juuri sinne, missä sitä tarvitaan tasapainoisesti ja tasa-arvoisesti. Pyrimme saamaan sellaisen YMPn aikaan, jossa teknologiaa ja innovointia voitaisiin käyttää enemmän maatalouden palveluksessa myös kestävyyden takaamiseksi Euroopassa. Nämä siis perustavoitteet yhteisestä maatalouspolitiikasta. Hyvä puheenjohtaja, kuitenkin muutama sana tästä lausuntoluonnoksesta, mutta ehkäpä odottelen kuitenkin sitten varsinaista keskustelua tässä valiokunnassa ennen kuin puhun itse enemmän. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ehkäpä voisitte hiukan kertoa tästä ympin uudistamisen ja kansainvälisen kaupan järjestelmän suhteesta, varsinkin mitä tulee keskusteluun tästä vihreästä laatikosta VTOssa ja sitten tämä oliviasia Yhdysvalloista. Niin puheenjohtaja tosiaankin nyt ainakin kolme kohtaa, jotka yhdistyvät kansainvälisen kaupan agendaan ja sitten yhteiseen maatalouspolitiikkaan tosiaankin ensiksikin me aivan varmasti pidämme kiinni seuraavassa YMPssä myös tuon markkinasuuntautuneisuuteemme maatalouspolitiikassa. Ja otamme tietysti äh, huomioon sen, että unionin elintarviketeollisuuden ja maatalouden pitäisi pysyä kilpailukykyisenä ja näin sitten haluammekin rohkaista tätä markkinasuuntautuneisuuden jatkuvuutta. Ja toiseksi puheenjohtaja Tämä tietysti taas liittyy uuteen maatalouspoliittiseen kehykseen. Me tietysti joudumme olemaan alttiita kansainvälisille markkinoille, se on tietysti hyväkin asia ja se on lausuntoluonnoksessa otettu esille, mutta ei se tarkoita sitä, että meillä olisi hintaheilahtelevuutta enemmän kuin kansainvälisten hintaheilahteluiden vaikutukset Euroopassa näkyvät. Se tietysti jollain tavalla kielteisesti vaikuttaa maataloustuottajien tuloihin meidän mantereellamme. Me pyrimme takaamaan sen, että seuraava maatalouspoliittinen versio auttaa maanviljelijöitä hankalina taloudellisina kausina heilahtelevuutta vastaan ja näin sitten myös tuossa arviketjussa, ruokaketjussa myös. Tämä osittain liittyy teidän valiokuntanne keskustelun aiheisiin. Ja kolmanneksi lausuntoluonnos kappaleessaan kolme korostaa sitä, että Euroopan maatalouspolitiikka ja maataloustuotteet ovat laadukkaita ja me tahtoisimme tunnustuksen menestyksemme päätekijöistä elintarvikemarkkinoilla kautta maailman. Eurooppalaisella ruoalla nimittäin on hyvä, laadukas ja ravintoarvokas korkearavintoarvoinen maine. Se vastaa korkeisiin laatuvaatimuksiin ja myös ympäristövaatimuksiin. Kaikkien tähän menee tietenkin rahaa, eli korkealaatuisuuden ja ympäristölaatuisuuden säilyttäminen totta kai merkitsee korkeita kustannuksia unionin viljelijöille ja siksi uskomme, että meidän on tulevaisuudessa niin kuin menneisyydessäkin tietysti tarjottava selkeä ja järkevä tulotuki maanviljelijöillemme, jotta kestävästi ja voidaan tuottaa laadukasta, laadukkaita tuotteita tulevaisuudessakin suhteessa kolmansien valtioiden tuotteisiin. Mr. Kelly will be... Edustaja Kellin äh, korvaa Kvistod Rovolt. Annan hänelle nyt välittömästi puheenvuoron. Um, Kiitos kovasti puheenjohtaja. Niin ensinnäkin pahoittelut kollegan puolesta, joka ei päässyt paikalle. Luen hänen kantansa, kun en niin kovin hyvin tunne asiakokonaisuutta. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi komission tiedonannon viime vuoden lopulta ja ne mahdollisuudet, joita siitä tulee arvioida nykytilannetta eurooppalaisessa maataloudessa ja sen panoksesta maailmanmarkkinoilla on muutama kohta, jotka haluaisin ottaa esille täällä, jotka ovat valiokunnan lausuntoehdotuksessa. Alkuun on mielestäni tärkeää ottaa esille, että EUn kauppapolitiikka voi antaa panoksensa ympin tavoitteiden saavuttamiseen. Erityisesti varmistetaan maatalousyhteisölle reilu elintaso ja varmistetaan, että tarjonta saavuttaa kuluttajat järkevillä hinnoilla. Toiseksi täytyy painottaa sitä, että maatalouselintarvikesektorilla pitäisi olla paljon kasvumahdollisuuksia viennissä kun odotetaan, että 90 prosenttia lisäkysynnästä globaalilla tasolla maatalouden elintarvikkeille seuraavalla vuosikymmenellä on Euroopan ulkopuolella. On kiistämätöntä, että maataloudella on suuri rooli kauppasuhteissa ja nykyisissä neuvotteluissa monien maiden kanssa, siis se näkyy näissä neuvotteluissa. neuvotteluissa kahdenvälisistä vapaakauppasopimuksissa ja myöskin monenkeskisissä neuvotteluissa VTO-tasolla on asioita, kuten markkinoille pääsy maataloustuotteille – maata, äh, maantieteellisten merkintöjen suojelu, terveys- ja kasvinsuojelusäännöt, eläinten hyvinvointistandardien harmonisointi ja muiden standardien ja sitten tuontimenettelyjen yksinkertaistaminen, ne ovat kiistämättömässä asemassa. Pidän hyvänä aikaansaatua edistystä, kun tuetaan maatalousintressiä viime, viimeaikaisissa kauppaneuvotteluissa erityisesti markkinoille pääsyn osalta EUn korkeatasoisille tuotteille ja maantieteellisten alkuperämerkintöjen suojelu kolmansissa maissa. Luotan, että kehityssuunta voi jatkua ja parantua. Kuitenkin samaan aikaan täytyy varmistaa, että maataloussektorimme maataloussektorista huolehditaan ja nyt kun tulevissa kauppaneuvotteluissa, jotka aloitetaan, niin täytyy olla hyvin varovainen markkina, markkinoille pääsyn vapauttamisessa herkillä maatalouden sektoreilla miettiä tariffikiintiöitä, suojatoimenpiteitä ja se, että suljetaan herkimmät tuotteet ulkopuolelle. Haluaisin panna merkille, että ne sektorit, jotka ovat herkimmät tässä mielessä, ovat vilja, vehnä, sokeri, riisi, naudanliha, muut lihat, muut viljat ja ma- ma- maitotuotteet. Kotimaisen tuen asian edistyminen ei ole edennyt VTO-ministeritasolla ja Tulevaisuudessa täytyy tältä osin YMP-reformin kehystä kunnioittaa. Ja tässä mielessä haluaisin kehottaa EUn kauppakumppaneita noudattamaan sitoumuksia kansallisissa tuissa, vientituissa ja vetoan VTOn jäseniin, jotka edelleen soveltavat vientitukia, niin toimeenpanna Nairobin päätös vientikilpailusta 19. joulukuuta 2015. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota komission osalta siihen, että täytyy olla valppaana edelleen ja parantaa puolustustoimia, kun ajatellaan kolmansissa maissa olevan markkinoille pääsyn esteitä. Ne ovat lisääntymässä Suurin osa niistä liittyy maatalouden elintarviketuotteisiin ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojelusääntöihin liittyvät markkinoille pääsy. Toivottavasti kollegat ovat myös huolissaan näistä kohteista, äh, kohdista ja keskustelevat niistä kanssani, Sonkelin kanssa, äh, oikea-aikaisesti. Kiitos huomiosta ja haluaisin esittää äh, henkilökohtaisen huomion loppuun. Olen harjoittanut kauppapolitiikkaa vuosien ajan ja kaikki tietävät, että neuvottelujen maatalousosuus on se, jossa on pienin määrä rahaa budjettimielessä globaalilla tasolla, mutta sen osuus on suurin, kun ajatellaan julkista mielipidettä, sitä, että mihin kansalaiset kiinnittävät huomionsa. Joten todellakin vetoaisin vaikkakaan en ole maatalousvaliokunnan varsinainen jäsen, niin vetoaisin komission, että harjoitetaan hyvää viestintäpolitiikkaa ja todellakin kiinnitetään huomiota herkkiin osiin maatalouspolitiikassa, jotka askarruttavat kansalaisia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Karol In SDn puolesta. Mr. Erik Andrieu, he's the shadow rapporteur. Niin, Erik Andriuksen puolesta täällä hän on varjoesittelijänä toisessa valiokunnassa. Hän on pahoillaan siitä, ettei päässyt tänne paikalle. Kiitokset Kelille tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä tietysti henki komission maatalous- ja ruokapoliittista tulevaisuutta koskenutta tiedonantoa ja antaa suuntaviivat 90-luvulta lähtien tässä nimenomaan on suuntauduttu myös ulkoisiin markkinoihin. On tärkeää myös lisätä tähän myös niin muutamia kohtia meidän lausuntoluonnoksestamme. Ensiksikin täytyy muistuttaa yhteisen maatalouspolitiikan perusmerkitystä. Sen pitää vastata eurooppalaisten tarpeisiin ja ruokaturvallisuuteen ja ympäristö- ja ilmastonmuutosvaatimuksiin. Tästä näkökulmasta katsottuna on tarpeen saada johdonmukaisuutta kaupun, kauppapolitiikan ja tulevan maatalouspolitiikan välille. Meidän, me emme saa haitata maatalousalaamme kummallisiin vääristynein sopimuksiin ja näin sitten me emme tarjoa riittävää tukea maataloustuottajillemme. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti täällä keskenämme ja meidän täytyy muistaa tämä aina myös kauppaneuvotteluissa. Maatalous ei ole sen tyyppinen kauppatuote kuin kaikki muut kauppatuotteet, koska tässä on kyse terveydestämme, ruokataloudestamme ja niin poispäin. Tämä on selvä valinta ja siitä syystä meidän täytyy tällä elintärkeällä sektorilla pitää yllä tiettyä turvallisuutta ja pitää myös tiettyjä turvalausukkeita yllä ja näin jättää tietyt erittäin arkaluontoiset tuotteet neuvottelujen ulkopuolelle meidän täytyy muistaa terveys, sosiaali, eläinterveys ja ympäristökysymykset aina. Ja meidän täytyy myös tuossa tuotteiden tuonnissa toimia järkevästi. 2018han kaikenlaisia ruokaskandaaleja on taas nähty ja siksi meidän täytyy entistä avoimemmin toimia kansalaisiin nähden. Meidän täytyy taata kansalaisille se, että tiedetään mitä he syövät. Ja meidän täytyy myös muistaa pohjois-etelä-tilanteen ero ja löytää siihen järkevät ratkaisut. Ei saa äh, suosia tai olla suosimatta tiettyjä alueita toisten kustannuksella, koska muuten sitten maanviljelijät lähtevät pois huonommilta alueilta hedelmällisemmille alueille. Meidän täytyy yhdessä maatalous- ja kauppapolitiikan avulla tukea myös eteläisiä valtioita ja voidaan pyrkiä sitten toistamaan köyhyyttä ja myös ratkomaan kestävämmällä taso, ta, tavalla tätä maasta muuttoa. Ja me emme saa luoda tässä toinen toissiamme vastaan olevaa asetelmaa ja siksi meidän täytyy koordinoida unionin yhteistä julkista politiikkaa paremmin. Tässä on kyse koko ihmiskunnasta, ei pelkästään Euroopasta. Sitten ESRn puolesta edustaja Pia. Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmä tukee val- lausuntoehdotusta. Täytyy todellakin olla suojatoimia, kun ajatellaan, että esteitä on yhä enemmän kaupassa ja markkinoille pääsyssä kolmansissa maissa. Ei voida sallia sitä, että syntyy uusia kaupan esteitä, kun suurin osa niistä periaatteessa koskee maataloustuotteita. Tuemme myös vetomusta komissioon, että kiinnitetään mahdollisimman suurta huomiota markkinoille pääsyn vapauttamisessa herkillä maatalouden sektorilla. Se, että mietitään mahdollisuutta näitä toimia, oli sitten kyse tarifikiintiöstä tai muista suojatoimista, siirtymäajoista, jos on mahdollista. Ja sitten, että ulkopuolelle jätetään herkemmät tuotteet. Uudessa YMPssä siirrytään universaalista lähestymistavasta siihen, että otetaan individuaaliset tarpeet huomioon. Yhteinen maataloustykkä on kuitenkin edelleen yksi tärkeimmistä politiikan aloista EU-ssa, eikä sitä voi käsitellä erossa kaupasta kolmansien maiden kanssa. Hyvä, että tulee uudelleen kansallistaminen, mutta lisäarvo, jonka EU tuo, niin sitä ei kuitenkaan kyseenalaisteta koskaan. ECR e on, tai YMP on edelleen yksi tärkeimmistä politiikan aloista, mutta mitään yleisratkaisuja ei ole. Envi-valiokunnassa eilen siitä puhuin, sekin myös laatii lausunnon asiasta. Täytyy ottaa huomioon, mitkä ovat paikalliset olosuhteet, missä olosuhteissa toimivat maanviljelijämme. Kyse on monimuotoisuudesta maataloudessa, tuotantopotentiaalista. Siellä on erilaisia ympäristö-, ilmasto-, talous-, yhteiskunnallisia olosuhteita EU-ssa täytyy olla tietoinen EU-ssa vallitsevasta monimuotoisuudesta, eikä pidä yhtenäistä mallia pakottaa. suuresta osasta päätetään alueellisella kansallisella tasolla, mutta EU takaa hyvän sääntelykehyksen, joka mahdollistaa se, että voidaan yhteiset tavoitteet saavuttaa yhteisten välineiden avulla perussopimusten mukaisesti ja niin, että täytetään kansainväliset velvoitteet. Tärkeää on, että ratkaisut koskisivat myöskin ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä. Kiitos huomiosta. Kiitoksia. Ja sitten ensimmäistä kertaa annan puheenvuoron edustaja Kataiselle. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Olen tosiaan uusi Euroopan parlamentin jäsen ja myöskin uusi tässä valiokunnassa. Kiitokset puheenjohtajalle. Tervetuloa toivotuksista. Otan työn ilolla vastaan. Mitä tähän food ja farmingin suhteen tulee, niin EUn sisämarkkinoilla on yhä kasvava kysyntä korkealaatuisille elintarvikkeille sekä lisääntyvät ympäristövaatimukset. Globaalissa kuvassa ja erityisesti suhteessa kauppapolitiikkaan tulevan yhteisen maa, maatalouspolitiikan tulisi pitää tiukasti kiinni EU-standardeista, erityisesti koskien eläinten hyvinvointia, antimikrobiresistenssiä, torjunta-aineita ja alku, alkuperämaamerkintöjä. Tällä hetkellä, kun puhutaan kaupasta ja maataloudesta, saa usein viestin, että vapaakaupasta ei ole mitään hyötyä maataloudelle tai eurooppalaisille viljelijöille. On totta, että meillä on monia sensitiivisiä sektoreita, joita täytyy suojata kauppasopimuksilla. Mutta me emme saa unohtaa sitä, että kauppasopimuksilla saamme myös jatkuvasti uusia markkinoita eurooppalaisille tuotteille. Vientiorientoitunut ymppi tarjoaisi viljelijöillemme mahdollisuuden todella hyötyä näistä sopimuksista, kunhan muistamme varmistaa sen, että säilytämme globaalin tasapainoisen pelikentän. Viimeinen asia, jonka haluan nostaa esille, on tukipolitiikka ja erityisesti yhteensopivuus VTO-sääntöjen kanssa. EU on poistanut budjetistaan kaikki vientituet Nairobissa 2015 tehdyn sopimuksen mukaisesti ja tätä meidän tulisi vaatia myös muilta kauppakumppaneilta. Olen tyytyväinen kollega Kelin äh, lausuntoluonnokseen. Kiitokset hyvästä ja tasapainoisesta tekstistä. Kiitos. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi sitten Klaus Buchner vihreiden puolesta. Auch ich äh, halte den... Paljon kiitoksia. Minäkin pidän tätä edustaja Kelin lausuntoluonnosta erittäin hyvänä luonnoksena ja lähtökohtana, mutta haluaisin kuitenkin tässä muutaman täydentävän asian ja tärkeän elementin ottaa esille. Tässähän on kyse tulevaisuuden maatalouspolitiikasta ja ravitsemuksesta, joten me emme saa tässä nyt ainoastaan tarkastella tämänhetkistä voitontavoittelua, vaan puhun tässä ekologisesta, oikeudenmukaisesta maataloudesta mm, myöskin kauppakumppaneiden osalta. Meidän täytyy edistää perheyritysten toimintaa ja pyrkiä välttämään maatalouspolitiikkamme hirvittävät vaikutukset etelämaissa, koska siellä tuotetaan elintarvikkeita epämääräisin toimenpiteen, jotka vaikuttavat kielteisesti ympäristöön ja hinnat ovat hyvin alhaiset. Esimerkiksi ilmastokauppa. Maatalous vaikuttaa ilmaston kielteisesti enemmän kuin koko maailman liikenne. No sitten biologisen monimuotoisuuden katoaminen, se on erittäin kriittinen asia meillä, kun ajatellaan kasvinsuojeluaineita. Tässä täytyy mainita esimerkiksi pohjaveden saastuminen. Se, miten kriittinen tämä tilanne on, niin sen osoittaa se tosiasia, että nyt EU-ssa yhtä moni ihminen kuolee antibioottiresistenteihin bakteereihin kuin liikenteen kautta. Eli tässä painotan sitä, eli, eli siis yhtä moni kuolee näihin tauteihin. Tutkimukset osoittivat tämän massatuotanto ei olisi tarpeen, jos me rajoittaisimme lihan tuontia. Ja niin kuin tässä jo mainittiin, kun ajatellaan tätä vientiä kehitysmaihin, niin kun ajatellaan tätä Trade for All-strategiaa, niin sitä ei pystytä siihen mitenkään soveltamaan. Mutta kuitenkin, vaikka tässä nyt suhtaankin kriittisesti tässä, niin odotan kyllä hedelmällistä yhteistyötä tällä alalla. Kiitos. Marie. Kiitoksia sitten Anne-Marie Mineur, Kiitokset. Puheenjohtaja, kiitokset Kellille tosiaan ja myös varjoesittelijöille Tämä aihe on varsin merkittävä, mutta erittäin monimutkainen. Meillä on joskus ristiriitaiset tavoitteet keskenämme tietysti, ja se näkyy toki oikein hyvin myös tästä lausuntoluonnoksesta me haluaisimme kuitenkin kaikki samaa, eli että hinnat olisivat järkevät kaikille kansalaisille, laatu olisi taattua, meillä olisi selvät säännöt eläinten hyvinvoinnille ja myös ilmastonmuutos ja ympäristön säilyttämistavoitteet meillä on kuitenkin myös sitten vapakauppasopimukset, jossa nämä kaikki asiat ajautuvat usein ansaan, eikä tätä voi hyväksyä missään tapauksessa. Jos ajattelemme nyt sitten maailman kauppaa, joka pitäisi saada kestävämmäksi, jos ajattelemme sitten soijan vienti- ja tuontioikeuksia, se on yksi esimerkki ongelmasta, myös bio, bioetanoli, ja meidän täytyy myös torjua tuota metsien liikaleikkausta. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon uusissa vapakauppasopimuksissamme. Usein nämä keinot jätetään täysin ulkopuolelle näistä sopimuksista, vaikka ne ovatkin ympäristön kannalta kaikista tärkeimpiä. Ja mm, tuo öljyhintojen nousu vaikuttaa oikopäätä meidän neuvotteluihimme ja ympäristötilanteeseemme. Me voimme myös vaatia muun tyyppisiltä öljyiltä myös tuontimaksuja. Ja meidän täytyy myös kiinnittää erityistä huomiota noihin vientikriteereihin lopputuotteen osalta, vaikka me emme usein tiedä, millä tavalla nämä tuotteet on varsinaisesti tuotettu. Ja verot asetamme ainoastaan lopputuotteelle. Tästä syntyy kilpailuvääristymiä. Ja me ajamme sitten meidän omat viljelijämme huonompaan kilpailuasemaan. Minä tahtoisin kiinnittää huomiota erityisesti kansainvälisen kaupan suhteisiin ja vienti- ja tuontioikeuksiin elintarvikekysymyksissä. Ei meidän pidä nyt tässä toimia lepsummin. Excuse me. Uh, John, eh, anteeksi, edustaja Jadot, pahoittelut voulais, j'ai juste une question sur la question du Niin, mikrofoni, olkaa hyvä. Merkosurista. Tietänette, että nykyisellään on vaikka kuinka paljon naudanlihan kasvatusskandaaleja, erityisesti Brasilian teurastamoista peräisin. Ja Brasilia on mukana tällaisessa järkyttävässä eh, kriisissä, joka koskee suurinta, yhtä maailman suurinta naudanlihan viejäyritystä. Ja tässä on tiettyjä suojatoimia olemassa. Yhdysvaltalaiset nimittäin ovat kieltäneet naudanlihan tuonnin Brasiliasta. Ja tässä me käymme eläinten hyvinvoinnista keskustelua Euroopassa ilmaston ja ympäristönsuojelusta myös. Ja näin me yritämme pitämään myös korkeat standardit naudanlihan tuotannolla täällä Euroopassa. Millä tavalla komissio on ajatellut ottaa nämä ympäristöongelmat tähän nyt mukaan, kun ajatellaan Brasilian nautakarjan tuotantoa. Se Amazonhan siitä kärsii aivan järkyttävästi. Siitä tulee huomattavat ilmastokustannukset, myös terveysongelmia siitä syntyy. Millä tavalla te otatte tämän huomioon keskusteluissanne, kun Euroopan unionissa kuitenkin edelleen on suojeltavia maanviljelijöitä? John, ole hyvä. Thank you, Chair. I'll, I'll respond briefly to... Kyllä lyhyt vastaus huomioihin. Useat valiokunnan jäsenet esittävät niitä lausuntoluonnoksesta, jonka herrakin laatii, ja vähän laajempiakin ajatuksia. Komissio aika paljon tukee Kelin lausuntoa. Mielestäni yleisesti ottaen se on tasapuolinen. Mutta kyllä kirjaamme ylös useiden jäsenten näkemykset, että täytyy sanoa enemmän siitä, että YMP olisi kestävämpää tulevaisuudessa, olisi enemmän ympäristötietoinen ja kehitysystävällinen niin sanotusti, eikä olisi mitään vaikeutta meillä, jos nämä lausunnossa olisivat selkeämmin esillä. Kyllä puheenjohtaja, seuraavassa YMPn uudistuksessa yritämme todellakin politiikkalohkoihin ottaa mukaan kestävyyttä paremmin, ympäristöllistä, tuotannollista kestävyyttä, ilmastonmuutos, eläinhyvinvoinnin korkeat standardit ja tällaiset otetaan huomioon. Ja kuten sanoin alussa, niin eh, jotta, että kun eurooppalaiset viljelijät heidän täytyy pitää terveys- ja elinsuojelustandardia pitää yllä, niin siihen liittyy suuret tuotantokustannukset. Siitä syystä on kovin tärkeää, että seuraavassa YMPssä edelleen tarjotaan heille asianmukaista tulotukia, jotta tuotantokustannukset korkeat voidaan kattaa. Toinen näkökohta. Muutama jäsen viittasi herkkiin tuotteisiin kansainvälisessä kaupassa. Olemme samaa mieltä, että joissakin tapauksissa kauppasopimuksessa ei voida täysin vapauttaa kaikkia maatalouden tuotteita, on herkkiä sektoreita. Se on otettu huomioon kaikissa neuvotteluissa. Tarkastelemme vapauttamisen mahdollisia vaikutuksia aloilla, kuten sokeri, riisi, naudanliha, ne mainittiin. Tämä huoli tulee asianmukaisesti huomioon otetuksi päätöslauselman luonnoksessa. Kolmas näkökohta, YMP ja kehitys. YMP on dramaattisesti viimeisen 20 vuoden aikana muuttunut. Kuten yksi jäsen otti esille, emme tue vientiä. Tulotuki viljelijöille ei vääristä kauppaa. VTOssa se tunnustetaan, että se ei vaikuta tuotantohintoihin. Ja meillä on hyvin avoin kauppajärjestelmä kehitysmaiden kanssa. Me olemme suurin tuoja maailmassa maatalouden elintarviketuotteille kehitysmaista. Ei ollenkaan tulleja, nolla tullit. Ja rinnakkain sitten äh, avoimen vientijärjestelmän kanssa meillä on hyvin huomattavia kehitysyhteistyöohjelmia, joissa 62 kehitysmaalla on tämän kautta suositummuuskohtelu. 9 miljardia äh, euroa kehitysapua keskitetään siihen, että voidaan pientila tuotantoa tukea, erityisesti Saharan etäpuolisessa Afrikassa, niin että köyhät maanviljelijät näillä alueilla voivat todellakin mennä pidemmälle kuin äh, tuottaa omaan tarpeeseen ja että olisi arvoketjussa parempi asema se on laajempi asia kuin kansainvälinen kauppa, mutta jos lausunnossa vedotaan komissioon, että se varmistaa johdonmukaisuuden kaupan kehityspolitiikan välillä, niin kuin tässä hahmottelin, ja maatalouspolitiikan välillä, niin kyllä me toivotamme sen tervetulleeksi. Kiitoksia, Kode Live. Haluatko vielä lisätä jotain? No, thank you. Ei. Kiitos kaikista ajatuksista välitänne valmistelijalle. Kaikissa näkemyksissä on oma totuusensa, jotka kuultiin, joten ne täytyy yhdistää. Ja sitten katsotaan. Kiitoksia. Äh, edustaja Jadot John ei ollut kovin tyytyväinen nyt kun tässä ei saatu vastausta tähän merkkosurjaa naudanliha-ongelmaan. Pahoittelut. Unohdin yrittää vastata tähän pointtiin. Siis se on hyvä, arvokas sellainen. No, tässähän ajatus on se, että joko kauppasopimuksen kanssa tai ilman sitä tietyn maan kanssa, niin meidän täytyy varmistaa, että vienti ja tuonti on kaikki korkeimpien standardien mukaista. Joten en nyt tässä välttämättä mitään suoraa yhteyttä näe Mercosur-neuvottelujen ja sen kysymyksen välillä, että varmistamme, että kuluttajamme täällä Euroopassa ovat suojattuja ajatellen näitä tätä tuontia. Mutta meidän täytyy siis varmistaa, että tuontimme Brasiliasta tai muista lähteistä on turvallista. Ja olen vakuuttunut siitä, että kollegamme Sante pääosastolle ja sitten kun ajatellaan näitä tilintarkastuksia ja jäsenvaltiot ja kaikki viranomaiset, että kaikki nämä tekevät yhteistyötä tehokkaasti varmistaakseen, että se mitä tuodaan Euroopan on turvallista. Komissio on melko tiukkoihinkin toimenpiteisiin ryhtynyt mutta ne ovat olleet suhteellisia viimeisen kuukausien aikana, jotta voidaan varmistaa, että nämä brasilaiset tuotteet, joita Eurooppaan tuodaan, ovat meidän standardimme mukaisia ja mikäli eivät, niin eivät ne sitten meidän markkinoille pääse laisinkaan. Kiitoksia. Nyt tämä asia on käsitelty. Tarkistusten jättämisen määräaika on maaliskuun 19. anteeksi, siis 27. maaliskuuta kello 13. 27. maaliskuuta kello 13. Äänestys toimitetaan seuraavassa kokouksessa 23. 24. huhtikuuta. Kiitoksia. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän. Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti. Tässä käsitellään julkisia hankintoja näissä kauppasopimuksissa. Sitten meillä on tämä sopimus, joten todellakin on tarpeen ottaa kantaa tai IMKON mietintöön, joka on siis vastuuvaliokunta tässä asiassa – Tämä IPI-lainsäädäntö on tässä valmisteilla ja Daniel Gaspari on lausunnon valmistelija. Hän on myöskin valmistelija tässä strategiapaketissa. Hän saapui juuri ajoissa, annankin hänelle puheenvuoron. Thank you very much. As we still don't have any... Kiitoksia Bernd, koska meillä ei ole vielä rajavalvontaa näiden talojen ja huoneiden salien välillä, niin kyllä tänne on mahdollista saapua ajoissa. Ja mielenkiinnolla odotan tuota Brexit-kuulemista, että pysyykö tilanne samanlaisena sitten yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta nyt haluaisin keskittyä tähän lausuntoon liittyen julkisia hankintoja koskevaa strategiapakettia. Tämä on IMKON asia ja IMKon mietinnössä käsitellään ainoastaan yhdessä kohdassa tuota kansainvälistä puolta tässä, joten tämä on hyvä täydentävä osa, koska tässä korostetaan sitä, että tällä on myöskin kansainvälinen ulottuvuus ja se voi olla tärkeä asia, kun ajatellaan talouden kasvua ja työpaikkojen lisääntymistä Euroopassa, kun ajatellaan yritysten kovaa kilpailukykyä. No tässä pyritään parantamaan, parantamaan sitä, että päästään kolmansien maiden julkisten hankinnoiden markkinoille ja otetaan myöskin huomioon PK-yritysten erityistarpeet. Tässä mainitaan myöskin, että yhtäältä tämä pitäisi saavuttaa monivälisten sopimusten, kuten GPAn kautta, mutta tämä on tärkeä, myöskin, tärkeä asia myöskin kahdenvälisissä neuvotteluissa. Tässä korostetaan GPAn tärkeyttä ei ainoastaan EUn pääsemistä näille markkinoille, vaan että pystytään myöskin julkisten hankintojen prosessia saamaan avoimemmaksi ja vastaamaan globaaleihin standardeihin. Toivon, että me voimme yhdessä saada aikaiseksi tiiviin, lyhyen lausunnon, jossa korostetaan juuri nimenomaan kansainvälistä ulottuvuutta ja haluaisin myöskin kertoa aikataulusta. Tarkistusten kirjoittamisen määräaika on 10. huhtikuuta. Me tarkastelemme tarkistuksia 23. ja 24. huhtikuuta ja haluaisimme hyväksyä tämän 16. ja 17. toukokuuta, joka antaa meille riittävästi aikaa tehdä yhteistyötä, saada aikaiseksi hyvät ja tasapainoiset kompromissit IMKO. Äänestää tästä 18. ja 19. kesäkuuta pitäisi tässä nyt ensiksikin kiittää IMKOa, että tämä aikataulu on sellainen, että me voimme saada aikaiseksi hyvän tasapainoisen lausunnon. Ja odotan myöskin hyvää yhteistyötä teidän kaikkien kanssa, joten kiitoksia oikein paljon, kun tulitte tänne. Loistavaa. SDN puolesta Karolin. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin valmistelijaa valmist- eh, lausuntoehdotuksesta. Me kaikki tiedämme, että pääsy markkinoille on tärkeää liittovaltiotasolla ja paikallisella tasolla ja suuri intressi EUlle myöskin neuvotteluissa kauppasopimuksista. Strateginen tarjouskilpailu täysi olla keskeisessä osassa ja suuremmassa osassa. Ja sillä täytyy ottaa huomioon, tai kun otetaan huomioon taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Tämähän on yleinen luonteeltaan tämä ehdotus ja sen vuoksi teemme tarkistuksia, jotka ovat seuraavan suuntaisia. Ennen kaikkea on kyse siitä, että vuorova, että markkinoille pääsyssä myös vastavuoroisuus taattaa. Näin ei aina ole, kun kolmannet valtiot, mutta myöskin kauppakumppanimme, niin tietysti usein suojaavat markkinoitaan EUlta. 55 tapauksesta niin julkisissa hankinnoissa pidetään kriteerinä edullisinta tarjousta. Ja tässä me haluamme, että olisi kyse enemmän ympäristöllisistä ja sosiaalisista kriteereistä, jotka sitten ratkaisisivat tarjouksen ja myöskin että sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon. Toinen ongelma on se, että ostajilla, hankkijoilla on usein vähäinen ammattimaisuuden taso. se ammattimaisuus on kaikissa vaiheissa hyvin tärkeää. PK-yrityksillä on keskeinen osa työpaikkojen luomisessa, kasvun aikaansaamisessa ja innovaatioissa. Useimmissa tapauksissa ne pääsevät vain huonosti julkisten hankintojen markkinoille EU-ssa ja sen ulkopuolella. Sen vuoksi olisi esimerkiksi tärkeää, että että olisi mahdollisuus osittaa moniin pieniin sopimuksiin. Auttaisi myös se, että olisi tiimipää yhteen työtä tai olisi tällainen rajat ylittävä tarjouskilpailu myöskin mahdollinen. Mekin vaadimme parempaa avoimuutta, siinä on parantamisen varaa, koska vain sillä tavalla voidaan toimia menestyksellä korruptiota vastaan. Siihen tarvitaan ennen kaikkea myös, että tietojenvaihto on helpompaa tarjouskilpausmenettelyistä niin, että saadaan parempaa avoimuutta aikaan julkisissa hankinnoissa ja niiden, äh, niihin liittyvien sopimusten muutoksissa. Mutta sosiaalidemokraatille on tärkeää, että nämä väärinkäytösten ilmaantijat saavat suojaa. Siinä täytyisi olla tehokkaita ilmoittamismekanismeja ja että kostotoimilta suojataan näitä. Ja sitten viimeinen kohta, johon haluaisin puuttua, on digitalisoituminen. Uudet digitaaliset tekniikat tarjoavat mahdollisuuksia menettelyn yksinkertaistamiseen niin, että tuodaan mukaan sähköisiä järjestelmiä. Mutta olen kuitenkin varma, että saamme lopulta hyvän tasapuolisen lausunnon ja pystymme siitä päättämään. Meille on tärkeää, että sosiaaliset kestävyyteen liittyvät innovatiiviset ympäristölliset näkökohdat tulevat tarjouskilpailussa hankinnoissa esiin. Seuraavaksi Emma McClarkin, ECRn puolesta. The EU should... Kiitoksia. EUn tulisi olla johtavassa asemassa julkisten hankintojen osalta kaikkialla maailmassa. Ja tästä syystä se, että nyt täytäntöön pannaan hyvä strategia, niin se on äärimmäisen tärkeä. ESER tukee tätä lausuntoa. Kun ajatellaan yhtäläisiä mahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa, niin sitä ei ole vielä saatu aikaiseksi. Ja kolmannet maat ovat tässä tärkeässä asemassa, mutta korostamme kuitenkin, että tämä pitäisi saavuttaa kumppanien kanssa VTOn kautta, jota sopimukset tuomme, ja tehdä tämä myöskin vapaakauppaneuvottelujen kautta kahdenvälisesti. Me haluamme nähdä enemmän digitalisointia, ja tässä on myöskin paljon potentiaalia se, että e esimerkiksi sähköisten hankintojen kautta teemme tämän, että teemme niistä avoime, avoimempia, kevyempiä ja että tuemme yrityksiä, varsinkin pk-yrityksiä tätä kautta. Ja tämä voi vaikuttaa myöskin korruption torjuntaan samanaikaisesti. Kiitos. Kiitoksia paljon. Ja tämä voi konkreettisessa mielessä olla relevanttia myöskin ajatella näitä tulevia eh, kauppaneuvotteluja kolmansien maiden kanssa. Sitten Elsi. For the liberals. Liberaalien Thank you, Mr. Chair. Uh, Alde Sarantso. Kiitokset. Alden varjoesittelijä Sarantsova ei päässyt paikalle. Uh, puhun hänen puolestaan ensiksi. Kiitokset esittelijälle hyvästä luonnoksesta julkisten hankintojen strategiasta ja näiden 2014 direktiivin suuntaviivojen parantaminen on merkittävää hankinnoissa unionissa ja myös kauppapolitiikassa. Tiedämme, että julkinen, julkiset hankinnat ovat unionin puolustusintresseissä, kauppasopimuksissa, mutta helppoa ei ole päästä hankintamarkkinoille. Tässä kyse on työllisyydestä ja veronmaksajista sekä unionissa että kolmansissa valtioissa joissa on korkeamman tasoiset julkiset palvelut ja näin kilpailuun mahdollisuudet. Julkisten hankintojen markkinat voivat olla voittajien markkinat sekä meille että kilpailukumppaneillemme valitettavasti monta kertaa kolmansien maiden hankintamarkkinat ovat unionin toimijoille suljetut. Ja kun ajattelemme vapaakauppasopimusta, niin se ei välttämättä riitä pääsemään julkisten hankintojen markkinoille. Ja kun me rohkaisemme kolmansia valtioita näihin sopimuksiin, niin komission täytyy sitten pyrkiä välttämään ylilyöntejä kahdenvälisissä ja monenvälisissä sopimuksissa, joissa estetään ja rajoitetaan pääsyä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille. Tässä ei pitäisi ryhtyä käyttämään protektionistisia käytäntöjä tässä koko menettelyssä. Tärkeää on tietenkin PK-yrityspuoli ja tahtoisin nähdä tämän laajemmin ja konkreettisemmin esitettynä, miten voimme auttaa PK-yritysten pääsyssä julkisten hankintojen markkinoille kauppasopimuksissa. Komission tiedonanto esittää myös digitalisaation merkitystä julkisissa hankinnoissa ja tämä tietysti on nähtävä myös suhteessa kauppapolitiikassamme, jonka pitäisi auttaa pk-yrityksiä pääsemään markkinoille ja tarjoamaan palveluita myös etäkaupan kautta. Janik Jadot. Seuraavaksi Janik Jadot vihreiden puolesta. On voi. Kiitos. Niin, me kyllä näemme tämän terästulli kiistassa selkeästi, eli teollisuus politiikka ja julkiset halkinnat, joilla on teollisuustarkoituksia, kattavat sekä kansainvälisen keskustelun että eurooppalaisen keskustelun. Minä haluaisin nyt kiinnittää huomiota siihen, että tässä tekstissä voisimme komissiota vaatia ehtoja ja toteutettavuusmahdollisuuksia, jos me tekisimme tällaisen sivuasiakirjan kauppaa kumppaneidemme kanssa. Kauppakumppanimme käyttävät tällaista termiä tiettyjen omien strategisten alojensa suojaamiseksi ja tiettyjen investointien suojaamiseksi, ja joita tarvitaan myös sitten talouden eh, itsenäisyyden takaamiseksi. Ja me olemme vihreinä tehneet muutosehdotuksia myös asetusäännöksiin kun me haluamme tällaisen Eurooppaan kattavan julkisten hankintojen sopimuksen, meidän täytyy käydä, toteuttaa myös toteutettavuustutkimus tietenkin. Se on merkittävää siitä syystä. Meillä täytyy olla tällainen väline käytössämme, jotta saavutamme reilun kilpailun eri maiden välille. Ja sitten, kuten olemme jo tehneetkin Fellerin kanssa, Fellner Ferneristä on tullut koko maailman sosiaalisen, sosiaalipolitiikan huolehtija ympäristöasioissa. Tietenkin hän puhuu sekä ympäristöstä että sosiaalisuudesta ja vähän liberalismin ja vastaan. Niin me olemme ottaneet tosiaan mukana nämä ympäristö- ja sosiaalikysymykset omaan, omiin asetuksiimme kautta linjan, varsinkin hintojen polku asioissa. Esimerkiksi jos ajattelemme tuota Pariisin sopimusta ja myös sitten tuon epäreilun kilpailun leviämistä julkisiin hankintoihin. Samantyyppistä kieltä me olemme käyttäneet Feldrinkin tekstissä puhuessamme noista ympäristökysymyksistä ja etenkin sitten niiden linkittämisestä myös sosiaaliseen puoleen. Paljon kiitoksia. Sitten Helmut Scholz, GUE. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan tässä kiittää Daniel Gasparia, valmistelijaa, siitä, että hän on selkeästi keskittynyt näihin kaupan alan kysymyksiin ja haluaisin korostaa meidän ryhmän puolesta, että kun ajatellaan näitä julkisia hankintoja, niin kyse ei ole ainoastaan markkinoille pääsystä yrityksille. Haluaisin siterata komission tiedonantoa, sanoa, että siis siteraan, eurooppalaiset kansalaiset odottavat verorahoilleen oikeudenmukaista palvelua, laadullisia julkisia palveluja. Vanhemmat haluavat, että lapset saavat terveellistä ruokaa kouluissa, kaupunkilaiset odottavat investointeja kestäviin älykkäisiin kaupunkeihin, jossa eläminen on parempaa, että pyörätiet ovat turvallisia, leikkipaikat ovat turvallisia, siellä on tällaisia materiaaleja käytettyä, turvallista infrastruktuuria, joka on laadukasta, potilaat tarvitsevat parempia, parempaa terveydenhuoltoa ja odottavat lääketieteellisiä laitteita, jotka ovat innova- innovaatioiden huipuilla ja sitä päättyy tähän. Tästä on kyse. Ja tässä kuitenkin puhutaan parhaasta hinnasta eikä halvimmasta hinnasta. Meidän pitäisi tehdä enemmän, me pitäisi investoida paikallisiin infrastruktuuriin ja talouteen. Ja tästä syystä tässä lausunnossa pitäisi myöskin mielestäni korostaa sitä, että kansainvälinen kilpailu ja julkiset palvelut – niiden täytyy olla meidän laadullisten vaatimusten mukaista. Ja totta kai tähän täytyy saada aikaiseksi työllisyyttä, täytyy estää, että tänne tulee halpaa työvoimaa rakentamaan moottoriteitä. Ja sitten taas eh, kuitenkin kansalaiset eivät saa töitä. Ja tässä tämä vaikuttaisi paremmin kuin sen, että rajoitetaan tämä ainoastaan siihen, että vastavuoroisesti markkinat avataan, koska tämä tavoite ei ole sinällään veronmaksajille mitenkään arvokas, eikä tätä voida ratkaista tällä Buy European Actillä, koska eh, tämä pitäisi myöskin rajata koskettamaan eh, näitä julkisia hankintoja. Haluaisin tässä vielä yhden asian ottaa esille eh, liittyen tähän VTOn Covenant Procurement-sopimukseen ja sen kohtaan viisi VTO sanoi, minä siteraan, Kiina ja Venäjän federaatio äh, ovat ylittämässä, eli tässä kiinalaiset kiinalaisten tarjous oli hyvä, mutta, äh, mutta Yhdysvallat poliittisista syistä äh, hylättiin tässä. Joten olisi hienoa, jos me voisimme täsmentää hiukan tätä ja olenkin iloinen, kun ajatellaan näitä meidän tarkistuksia, niin odotan tässä todellakin rakentavaa yhteistyötä esittelijän valmistelijan kanssa. Kiitos. Kiitoksia sitten vielä lopuksi viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä edustaja Dartmouth. It's very good to see our... Ensinnäkin halusin sanoa, että hienoa nähdä, että kollega Kaspari on takaisin ohjaajan penkillä, vaikkakin vain tätä lausuntoa varten. Varmaan hänestä kuullaan paljon enemmän seuraavan 12 kuukauden aikana, niin henkilökohtainen näkemykseni, jos sallitaan. No ensinnäkin, kun näkee tämän julkiset hankinnat esityslistalla teemana, niin hyvä aika lähteä kahville sitä ajattelee. Mutta oikeastaan ensimmäisen, kuten ensimmäinen lause sillä toteaa lausunnossa, niin se on hyvin tärkeä osa-alue. Julkiset hankinnat ovat varmaankin yksi tärkeimmistä asioista, joista seuraavien kolmen kuukauden aikana puhumme. No nyt jos palaan aikoihin, joissa olin 74 konservatiivisessa parlamenttiedustajan. Niin ihmiset sanoivat, että tärkeintä on avoimuus ja läpinäkyvyys julkisissa hankinnoissa. Ja on etua, todellakin uskottava konkreettinen etu siitä, että avoimuutta läpinäkyvyyttä on. että sopimuksia anneta jonkun ystävälle. Mutta voidaan argumentoida ihan hyvä. Enkä tiedä, mikä vastaus oikeastaan on, että, että paikallisten tarjoajien pitäisi joskus saada etusia muihin verrattuna. Osa-alue, jota edustan, tai alue, jota edustan Englannissa, niin me olemme nettotuoja ruuassa, mutta koulu ei kuitenkaan voi sanoa, että kouluaterian pitäisi tarjota yrityksen omalta alueelta Kaakkois-Englannista julkisten hankintasääntöjen vuoksi. Mielenkiintoinen ajatus, joka tuli esille syvemmällä tavalla tietysti varapuheenjohtaja Jadon puheenvuorossa. Ja lopuksi sanon kyllä, että herra Schulz aina minua äh, henkilökohtaisella tasolla kiehtoo ja jopa yllättävästi saatan olla hänen kanssaan samakin mieltä. Mutta kovasti vastustamme kaupan politisoimista. Ja äh, samassa mielessä pelkäänpä niin kovasti vastustamme sitä, että julkiset hankinnat politisoidaan. No me todellakaan usko, että on oikein, että julkisia hankintoja pitäisi käyttää Mm, äh, poliittisten tavoitteiden saavuttamista takaoven kautta, kun ei saada niitä aikaan etuoven kautta äh, vaalien kautta. Äh, Martina Rogalska on siellä sitten komission riveissä. Kiitokset. Olemme todella iloisia saadessamme näin paljon tukea tälle vapaaehtoisen luontoiselle järjestelylle julkisissa hankinnoissa. Ensimmäistä kertaa komissio on nyt esittänyt näin selkeän kannan ja myös rohkaisee jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia miettimään vaihtoehtoisia direktiivin esittämiä keinoja strategisemman julkisten hankintojen järjestelyn luomiseksi. 40 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta kuluneihin julkisiin hankintoihin ja siksi me voimme luoda parempaa laatua kaikille ja myös käyttää tätä strategisena välineenä laajempiin poliittisiin tarkoituksiimme paikallistalouden tuokemisessa ja yhteiskuntien parantamisessa ja palvelujen aikaansaamisessa kansalaisille näin kilpailu tietysti on tässä ytimessä julkisissa hankinnoissa reilu pääsy taattava myös pk-yrityksille ja julkisia viranomaisia täytyy myös rohkaista muiden tekijöiden integroimisen tähän mukaan ei puhua pelkästään alimmasta hinnasta, vaan puhutaan myös poliittisista kriteereistä ja erilaisista siirroista. Kun puhumme sitten kansainvälisistä tekijöistä, niin me tahtoisimme parempaa pääsyä julkisten hankintojen piiriin, varsinkin pk-yrityksille unionissa – Ja näin sitten pienemmät tarjoajat voisivat osallistua tähän, jos järjestelyt ja hakemukset olisivat yksinkertaisempia. Ja tämä koskee myös tietysti kansainvälisiä markkinoita. Meidän täytyy muistaa se, että kilpailun kasvaminen avoimilla markkinoilla on reitti tähän. Ja näin sitten me haluamme pitää kiinni omista standardeistamme ja myös markkinasuuntautumisesta, samoin kuin näiden standardien vastavuoroisesta tunnustamisesta ja avoimuuden toteuttamisesta. Nämä ovat merkittäviä ja myös se, miten kerätään parempaa tietoa, miten parannetaan pk-yritysten pääsyä markkinoille. Ja meidän täytyy pyrkiä toimimaan myös kunnianhimoisemmin kahdenvälisissä vapakauppasopimuksissa. Kaikki me kaipaamme kunnianhimoa näihin sopimuksiin enemmän. Olemme sitten myös sitä mieltä, että kahden väliin. Toisen vastavuoroisuus ei ole niin laajalle levinnyt kuin olisimme tahtoneet. Ja näin sitten komissio toistaa taas sen, mitä on sanonut aiemminkin edeltävissä globalisaation vastauksissaan. Eli me tarvitsemme erityyppisiä välineitä eri tehtäviin ja myös toivomme lainsäätä, yhteislainsäätäjiä kiittämään huomiota tähän. Lopuksi me uskomme vakaasti, että meidän täytyy pysyä nyt sitten avoimina. Emme saa ryhtyä tässä suojaamaan liikaa tätä omaa kenttäämme. Eli avoimuus pysyy meidän strategianamme. Mitkä tahansa hyvät ajatukset ovat peräisin joko tältä parlamentista tai jäsenvaltioista siitä, miten voimme toimia sitten proaktiivisesti eri toimissamme ja minkälaisia lainsäädäntövälineitä voisimme ottaa käyttöön viedäksemme eteenpäin unionissa tuotettuja tuotteita markkinoille. Uskomme, että kilpailun avoimuus on julkisissa hankinnoissa myös avainasiassa sekä täällä unionin sisällä että sen ulkopuolella. Ja siksi me kiinnitämmekin huomiota juuri siihen, että julkiset hankinnat olisivat riittävän korkeatasoisia ja kunnianhimoisia ja riittävän avoimia sekä kansainvälisissä neuvotteluissa että myös monenvälisissä neuvotteluissa. Ja näin täytyy muistaa, että kaikki hakijat julkisissa hankinnoissa, ei, hankinnoissa eivät välttämättä tarjoa riittävän kunnianhimoisia ehdotuksia. Me teemme sen takia muiden kumppaneiden kanssa neuvotteluja, neuvottelukierroksia päästäksemme parempiin lopputuloksiin. Kiitoksia. Kiitos, Daniel. Paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ymmärsin, että täällä jotkin asiat ovat hiukan nurinkuriselle tämä uusi koalitio Janikin ja Lord Dartmouthin välillä ja sitten se, että tässä nyt puolustetaan myöskin komission kauppamenetelmiä. Mutta olen varma, että kun tarkistusten määräaika on umpeutunut, niin sitten päästään kyllä taas asiaan ja saamme aikaiseksi varmasti hyvän kompromissin. Kiitos. So, deadline for me- Tarkistusten jättäminen on tiistai 10. huhtikuuta kello 12. Näin. Kohta seitsemän on käsitelty ja sitten siirrymme kohtaan kahdeksan ja tämä tapahtuu suljetuin ovin. Joten tässä pidetään minuutin tauko. Kaikki, jotka eivät nyt saa tänne jäädä, jäsenet, komission sihteeri, oikeudellinen yksikkö, poliittiset ryhmät ja avustajat, kaikkien muiden täytyy lähteä salista melko nopeasti.